ja myöskin kollegani eh, Jean Artuin puolesta eh, toivotan tänne kaksi valittua ehdokasta tervetulleeksi. Eh, he ovat siis ehdokkaita Esirin toimitusjohtajaksi ja varatoimitusjohtajaksi. Wilhelm Moltener ja Iliana Tsanova, tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Kuten sanotte, artikla 7.6 ESIR-asetuksessa määrittelee toimenpiteet, joita nyt tässä avoimessa äh, prosessissa tapahtuu. Ja äh, EIPn johtokunta valitsee siis nämä ehdokkaat ja Euroopan parlamentti ja neuvosto saavat jatkuvasti tietoa valintaprosessista ja totta kai tässä Totta kai luottamuksellisuusvaatimukset tässä otetaan huomioon. Ja johtokunta on nyt valinnut Wilhelm Moltenerin ja Iljana Sanovan ehdokkaiksi näihin kahteen virkaan. Ja nyt sitten tarkoituksena on tässä yhdessä kuulla heitä ja tämän jälkeen sitten toimitetaan äänestys heidän nimittämisekseen. Kuten tiedätte, menettely on sellainen, että ensin tässä ehdokkaat käyttävät alustuspuheenvuoron, eli tässä nyt ensin kuullaan Wilhelm Moltereria. Hän käyttää siis alustuksen, alustuspuheenvuoron noin viiden minuutin ajan, ja tämän jälkeen meillä on sitten mahdollisuus kuulla esittelijöitä ja varjoesittelijöitä ja heidän esittämien kysymyksiä. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, sillä parlamentti on vaikuttanut ja on ollut erittäin sitoutunut siihen, että ESIR-asetus täytäntöön pannaan mahdollisimman nopeasti. Parlamentti on myöskin vaikuttanut asetuksen laadun parantamiseen ja vaikuttanut siihen, että esiristä tulee mahdollisesti väline, jonka avulla voidaan tarjota ja saada lisäinvestointeja Euroopalle. Ja nyt olemme täytäntöönpanovaiheessa ja totta kai tässä tarvitaan hyvin vahva tiimi, jotta ESIR voi toimia johdonmukaisesti, kun ajatellaan tavoitteita ja myöskin tätä asetusta ja näitä vaatimuksia, jotka on tarkoitus määritellä tässä. Uskoakseni voimme aloittaa. Kollegoita tänne vielä saapuu paikalle. Ja tässä nyt odotamme hiukan, jotta useammat ihmiset voivat kuunnella teitä, mutta käsittääkseni voimme nyt aloittaa, joten herra Molterer, tervetuloa jälleen kerran Euroopan parlamenttiin. Puheenvuoro on nyt teillä. Chair, ladies and gentlemen, first of all, good evening. Hyvät naiset herrat, hyvää iltaa. On ilo olla täällä jälleen kerran. On kunnia että on ehdokkaana toimitusjohtajaksi Esirissä ensihenkilöstä taustasta, niin minä olen lukuisia vuosia Itävallan politiikassa. Olin maatalousministeri, ympäristöministeri, vesiensuojeluministeri ja myöskin varakanslerina rahoituskriisin aikana ensi kaikkina vuosina 2007-2011 aivan äskettäisiin hetkiin asti olin yhtenä Euroopan investointipankin varajohtajista, ja olin siis myöskin kohtaamassa niitä haasteita, jotka liittyvät tähän talouskriisiin. Nämä haasteet ovat edelleen olemassa ja ne ovat valtaisia. Ennen kaikkea Euroopan kansalaisille pitää saada työtä, ennen kaikkea nuorelle sukupolvelle. Siihen kriisi erityisesti vaikuttaa. Toiseksi on vahvistettava kestävää kasvupolkua Euroopassa luomalla myönteisiä perspektiivejä kasvulle. On lisättävä kilpailukykyä sekä Euroopan yrityksien tapauksessa että koko talouden osalta ja on saatava suljettua tätä investointikuilua Euroopassa, joka on edelleenkin suuri verrattuna vuoteen 2007. Tämä on systeemiin liittyvä kriisi ja siksi tarvitaan kattavaa vastausta tähän. Ja tällainen investointisuunnitelma Euroopalle on vastaus tähän äh, äh, kriisiin. Tämä investointisuunnitelma Eurooppa, investointiohjelma Euroopalle on kolmesta polarista koostuva ja ne kaikki ovat yhteydessä toisiinsa ja kaikki niistä ovat tärkeitä. Ensinnäkin on luotava investoinneille ympärillinen, ystävällinen ympäristörakenneuudistukselle Euroopan jäsenvaltioissa Euroopan tasolla niin, että voidaan saada täydennettyä sisämarkkinoita esimerkiksi energian ja it alueella ja myöskin on poistettava esteitä Eh, investoinneilta. Toiseksi on tuettava investointeja reaalitalouteen, mikä merkitsee sitä, että meidän täytyy luoda parempi tuki ja neuvoantava komponentti eurooppalaisen neuvonantavan elimen kautta, mutta myöskin komission kautta. Ja kolmanneksi meidän on yrittävä saada liikkeelle rahoituksia investointeja varten tämän eh, Euroopan strategisten investointien rahaston kautta, ESRin kautta, joka on luotu eh, niin, että sekä investointirahaston että äh, investointipankin kautta. Miksi? Meillä ei ole mitään ongelmaa likviditeetin osalta markkinoilla. Markkinoilla on likviditeettiä. Missä sitten ovat ongelmat? Ongelmat ovat toisaalta siinä, että kaupallisten pankkien riskinkantokyky on rajoitettu ja julkinen investointikapasiteetti on myös rajallinen ja pääomaparkkinat Euroopassa ovat alikehittyneet. Ja siksi tällainen äh, 25 miljard, 21 miljardin tuki mahdollistaa sen, että eh, investointipankki ja muut tahot voivat lisätä eh, rahoitusta eh, ja luoda investointeja reaalitalouteen, mikä on erittäin tärkeää. Mutta te parlamentteina, te olette onnistuneet neuvotteluissa tästä esirahoituksesta samaan tämän aikaan. Tämä 21 miljardia osoitetaan kahdelle jalalle. Toisaalta tuetaan 5 miljardilla e, pk-yrityksiä. Ne ovat edelleenkin e, Euroopan talouden selkäranka. Ja toiseksi on sitten infrastruktuuri- ja innovaatiopilari, jota tuetaan 16 miljardilla ja jonka tarkoitus on toimia nimenomaan investointipankin kautta. Ja tämä liittyy siihen, mitä puheenjohtaja sanoi, että annetaan e, houkuttimia, eli 250 miljardia euroa tulevien kolmen vuoden aikana. Tämä asetus on selkeästi antanut myöskin ohjausta, ja se on todellinen saavutus. Minä haluan korostaa artiklaa 5, joka merkitsee sitä, että on selkeä, tiukka viittaus siitä, mitä tarkoittaa täydentävyys, Haluan myöskin viitata kohtaa uusi äh, tukikelpoisuus, mikä on välttämätöntä myöntämän täydentävyyden lisäksi. Artikla 9 puhutaan yleisistä tavoitteista, joita on Esirin äh, tavoitteilla, sektorikohtaiset tavoitteet, artikla 10, jossa annetaan selkeä kuva, selkeä kuva siitä, mitä ovat ne välineet, jotka voivat saada tukea, jotta tämä saadaan käytännössä toimimaan. Tämä asetus tarjoaa uusia mahdollisuuksia nimenomaan yhteistyön myötä kansallisten pankkien ja kansallisten tukiinstituutioiden ja investointifoorumien kanssa ja se tarjoaa myöskin tukea hankkeille yli rajojen, jotka ovat olennaisia silloin, kun on kysymys nimenomaan infrastruktuurien kehittämisestä. Se antaa myöskin suuntaa investointi komitealle, joka on hallinnollinen elin, joka katsoo nimenomaan takuita hank- hankkeiden kohdalta, ja tämä tapahtuu pistetaulukon kautta ja investointipolitiikan suuntaviivojen myötä. Tässä luodaan intensiivinen raportointijärjestelmä komissiolle, mutta myös parlamentille, mikä on avainroolissa, ja tätä kautta myöskin luodaan, kuten sanoittu, hyvin merkittävällä tavalla eurooppalaista, eurooppalainen tukinapa, Advisory Hub, joka luodaan komission puitteissa. Asetus on tässä mielessä selkeä suunta antava, selkeää ohjausta antava myöskin johtoku, toimitusjohtajalle, joka on kuitenkin vastuussa päivittäisestä esirin toiminnasta. Toimitusjohtaja vastaa johtamisesta ja valmistelusta ja päätöksenteosta investointikomiteassa. Toimitusjohtaja on vastuussa siitä, että valmistellaan raportointi mahdollisimman hyvin ja toimitusjohtaja on vastuussa myös parhaista suhteista eh, investointirahaston ja investointipankin eh, eh, henkilöstöön. Therefore those priorities... Nämä prioriteetit ovat minusta avainprioriteetit. Koordinointi eri palveluiden kanssa, siis joita on investointipank- tässä investointinapassa ja yhteistyö investointirahaston investointipankin kanssa, ja mm, täytyy saada aikaan tehokkaat työsuhteet EIBn ja IFn kanssa kansallis- suhteessa kansallisiin pankkeihin yli rajojen ja on myöskin tuettava uusien tuotteiden kehittämistä olemassa olevien tuotteiden lisäksi, joita e, investointipankilla on näiden perinteisten luotto, esimerkiksi pääoma, e, riskinjakamistuotteet, mikrorahoitustuotteet, ja on saatava aikaan myöskin tällainen promootiotoimi, jolla pyritään tekemään esiristä tunnettu markkinoilla, ei pelkästään julkisten investoijien piirissä, vaan myöskin yksityisten investoijien piirissä, koska he ovat yhtä tärkeitä kuin julkiset investoijat. On saatava aikaan selkeät raportointilinjat heti alusta lähtien parhaalla mahdollisella tavalla, ja on pidettävä yhteyttä, on koordinoittava, tärkeimpiä sidosryhmiä ja yksi niistä tärkeimmistä on tietysti Euroopan parlamentti. Lopuksi tässä alkupuheenvuorossani taloudellinen tilanne Euroopassa vaatii kiireellistä parannusta. Euroopan kansalaisten etujen mukaista on, että se tehdään parhaalla mahdollisimman tavalla mahdollisimman pikaisesti. Esir ei ole mikään äh, kaikki voipa lääke, mutta se on avainvälineitä, joilla se voi tapahtua, kun noudatetaan näitä kolmea pilaria, joille se on luotu. Jotta esiristä tulee menestys, joka se on minun tavoitteeni, se on minun velvoitteeni, mutta sen lisäksi se on myöskin vakaumukseni, että tämä on yksi avainelementeistä, jolla voidaan vahvistaa eurooppalaista ajattelutapaa. Ja neljänneksi, minä pyydän teitä, Euroopan parlamenttia, jatkamaan keskustelua ja tukemaan esiriä niin, että se todella toimii. Tämä on meidän yhteinen velvoitteemme, jotta esiristä tulee menestys. Match. Oikein paljon kiitoksia. Ja nyt annamme sitten puheenvuoron Jose Manuel Fernandes. Ensimmäinen kysymys, kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää budjettivaliokunnan puheenjohtajaa, esittelijä Bulman ja kaikkia kollegoja ja myöskin kahta ehdokasta, jotka ovat toimitusjohtaja ja apulaistoimitusjohtaja ehdokkaina herra Movedor, te olette olleet ähm, varapuheenjohtajana investointipankissa ja teillä on vankkaa kokemusta, joka voisi olla strategisten investointien rahastossa, esirahastossa hyödyksi, mutta tällainen läheisyys toisaalta saattaa myöskin haitata tätä lisäarvokäsitteen syntymistä. Parlamentti toivoo, että me enää toistaisi samoja toimia, joten kuinka toimien puitteissa te voisitte taata sen, että Esirin toiminta on täysin riippumatonta? First of all, the regular... Kiitoksia. Vastaus. The only... Asetus on täysin selvä tässä. Eli tässä toimitusjohtaja saa esiristä toimivan ja hän tietysti on täysin, hän pitäytyy täysin tuossa asetuksessa ja investointikomiteassa on kahdeksan riippumatonta jäsentä ja investointikomitea on ainoa hallintoelin, joka päättää takuun validoinnista ja kolmanneksi uskon, että se, että kansalliset kehityspankit ja myöskin yksityinen pääoma olisi tässä mahdollisella parhaalla mahdollisella tavalla mukana vaikuttaa myönteisesti siihen, mikä on jo olemassa, mutta se, että tehtäisiin samalla tavalla kuin aina ennenkin, niin se ei tässä toimi. Joten tässä totta kai tämä liittyy suurempiin riskiportfolioihin ja siihen, että saadaan yksityistä pääomaa mukaan investointeihin ja myöskin, että on tuo neuvoantava komponentti tämän lisäksi. Ja sitten on vielä neljäskin komponentti, kuten sanoin alustuksessa, se on se, että pyritään luomaan uusia tuotteita, mutta minä olen täysin sitoutunut asetukseen. Piste. Udo Bullman. Kiitoksia oikein paljon, Udo Bullman. Mr. uh, this morning... Herra Muldura, tänä aamuna tapasin EIBn entisen puheenjohtaja Marstadin ja meillä on tarkoituksena keskustella esirasetuksesta. Ja hän aloitti puheenvuorossa sanoen, että nähtyään mitä on tapahtunut erityisesti Euroopan parlamentin parlamentissa, mitä parlamentti teki komission aloitteen suhteen, hän luottaa toimintaan paljon paremmin kuin ennen komission alkuperäisen suunnitelman sijaan tämä nämä tukikelpoisuuskriteerit ja tulostaulukko ja monet muut asiat on saatu aikaan, sanoisinpa, vaikka toisaalta EIP ja komissio olivat haluttomia tai suorastaan vasta hakoisia. Välillä vastustusta esiintyy tai haluttomuutta, mutta nämä asiat saatiin läpi. EIPn toimijat näkevät äh, esiirin, eivät niinkään uutena välineenä, vaan EIPn sisäisenä tilinä. Kuinka te voisitte kaikella kunnioituksella, ottaen huomioon uranne EIPssä, olla nyt edustajana tätä vanhaa mekanismia vastaan ja puolustaa uutta henkeä, jonka me olemme tuoneet mukaan. Tätä uutta henkeä vanhaa rakennetta vastaan. Tämä on kysymykseni. Ensinnäkin herra Pullman, niin ei varmastikaan ole teille mikään yllätys, kun olette täällä olet jo kauan, niin erilaisia esteitä täytyy ylittää neuvottelussa. Voin vahvistaa, että kyllä olette saavuttanut paljon. Jos vertaatte alkuperäistä asetusehdotusta tähän lopulliseen tuotokseen, niin kyllä siinä on paljon edistystä saatu aikaiseksi. Ja mainitsin myönteisiä asioita, esimerkiksi investointipolitiikan suuntaviivat. Esimerkiksi se, mitä puhutte raportoinnista, niin tämä on kyllä jotakin, mutta se on osa avoimuutta ja myöskin Euroopan parlamentin roolia demokratian ytimessä. Minä en ollut EIPssä mm, viranhaltijana, vaan olin siellä neljä vuotta osana pankin hallinnossa. Ja pankin johtokunnassa sain usein sellaisia, tai sain sellaisia vaikutelmia asioista, joita todellakin täytyy muuttaa. Ja ESIR on väline, joka tarjoaa klassisen EIPn bisneksen ohella uusia haasteita. Tietysti tämäkin on tärkeää. Ja tekin olette sitten parlamentin jäseninä vahtikoirana tässä ja tässä todellakin nyt asetuksen ajatus toteutetaan käytännössä. Asetuksessa todetaan selvästi, toimitusjohtaja on vastuussa esiristä. Piste. Ja investointikomitea, olkaa varmoja, asiantuntijat, jotka ovat siellä, heidän täytyy tehdä vain asetuksen mukaisesti ja mitä esimerkiksi tulostaulussa ja investointipolitiikan suuntaviivoissa todetaan. Ja jos haluatte vielä esittää jatkokysymyksiä, jaha, selvä, kiitos. Nyt sitten jatkamme varjoesittelijöihin. Tässä EPPn puolesta ensin puheenvuoron saa Otmar Kara. Puheenjohtaja, herra Moltera, totta kai kysymykset pyörivät aina saman asian ympärillä. Me emme halua esiriä, joka olisi jonkinlainen EIP plus. Ja siksi Tähän liittyy kysymys riippumattomuudesta ja toisaalta kysymys taatusta täydentävyydestä. Ja nämä kysymykset ovat todella tärkeitä. Kysyn vielä kerran, mitä toimia te toimitusjohtajana aiotte tehdä niin, että todellakin taataan tämä lainsäädännössä tavoiteltu täydentävyys ja että estetään se, että siirrytään tällaiseen business as usual toimintaan. Minkälaisia säännöksiin liittyviä haasteita näette Esirin kohdistuvan ensimmäisen vuoden aikana ja minkälaisilla strategioilla te aiotte vastata näihin ja sitten rahat Esir-hankkeille, nehän täyt, on tarkoitus saada ennen kaikkea pääosin yksityiseltä taholta. Miten te toimitusjohtajana aiotte varmistaa sen, että hankkeet takautuvat kaikkiin jäsenvaltioihin, eivätkä keskity vain muutamaan harvaan jäsenvaltioon, ja niin, että saadaan myöskin mukaan tätä yksityistä rahoitusta? Ensimmäisen kysymyksen on täysin selvää. Anteeksi, siis tämä on minun syyni, sanoi puheenjohtaja. Eli tässä on kaksi kaksi kysymystä ensin ja sitten yksi vastaus, siis poliittiset ryhmät ensin. Edustaja Moresan. Very much, chairman. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on muutama asia omalta osaltani. Aivan aluksi, herra Moltero, kuinka te estäisitte sen, että projektit eivät jakaudu epätasapainoisesti maantieteellisestä maantieteellisesti, kun pienistä jäsenmaista ja tietyiltä alueilta tulee vähemmän pyyntöjä tietyiltä alueilta Euroopassa. Ja tässä pitää luonnollisesti ottaa huomioon ne maat, joissa finanssimarkkinat ovat vähemmän kehittyneet ja joilla on vähän kokemusta tämän tyyppisten välineiden käytöstä. Ja toinen kysymys tähän investointineuvontakeskukseen liittyen, kuinka näette yhteistyön erityisesti kansallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa, jotta voimme varmistaa sen, että mahdolliset tuensaajat saavat laajalti apua tästä neuvost- neu- neuvontakeskuksesta. Ja sitten yleisesti toimitusjohtajan rooliin, ne onko teidän tarkoitus toimia päätöksenteon helpottajana investointikomiteassa, minkä minkälainen suunnitelma teillä on, kuinka läheistä täytyy tehdä töitä investointikomitean kanssa ja tekeekö se määräenemmistöllä vai yksinkertaisella enemmistöllä päätökset? Kiitos, olkaa hyvä. Ensinnäkin herra Karasille. Minulle avain kysymys Esirissä on se, että se tarjoaa tätä täydentävyyttä, niin kuin asetuksessa on esitelty ja tämä liittyy myöskin tukikelpoisuuteen, joka on myöskin määritelty. Eli tässä täytyy markkina epäonnistumisia ottaa huomioon, se on asetuksen mukaan. Ja sitten myöskin tehdä investoinnista mahdollisia, tämä, jotka eivät ole mahdollisia ilman esiriä. Tämä on korkeampi riskiprofiili verrattuna tämänhetkiseen EIPn riskiprofiiliin. Ja myöskin saada yksityistä rahoitusta – ja saada teknisesti ja taloudellisesti toimivia hankkeita. Ja nämä ovat ne kriteerit ja ne ovat myöskin tämän Korbutin, josta te neuvottelitte pohjana. Ja tämä antaa myöskin ohjeistuksen investointikomitealle. Ja suoraan sanottuna, jotta saadaan aikaiseksi tämä kerranaisvaikutus, joka on myöskin ollut keskustelun alla julkisuudessa, niin näistä kriteereistä täytyy pitää kiinni, koska muuten on vaikea saada tätä kerrannaisvaikutusta. Ja tästä syystä meidän kaikkien intresseissä on se, että saavutamme nämä tavoitteet. Ja sitten mikä on avainkysymys ensimmäisen parin vuosineljäksen kannalta on hankkeiden kehittäminen, koska se, mitä ei tapahdu ensimmäisen esirin mm, puolen aikana, niin, niin se ei tule tapahtumaan sitten myöskään toisen puolen aikana. Eli täytyy kehittää hankkeita. Se on avainkysymys. No sitten vielä ehdot, jotka liittyvät tähän alueelliseen jakoon, niin investointipoliittiset ohjeet antavat myöskin selkeät ohjeet siitä, että meidän täytyy välttää se, että keskitytään tietyille sektoreille tai tiettyihin maihin. Se mikä on selvää on se, että ESIR ei ole strategia, jossa yksi koko sopii kaikille. Meidän täytyy olla äärimmäisen joustavia. Esimerkki on neljä maata, jossa on kansallisia kehityspankkeja. On paljon maita, jossa on tällaisia kansallisia kehitysinstituutioita. On maita, jotka haluavat tarjota ja valmistella formeja. On maita, jotka ovat valmiita rajat ylittävän toimintaan. Meidän täytyy olla niin joustavia, että todellakin lähdemme markkinatarpeiden mukaisesti toimimaan, ja nämähän vaihtelevat maitaan. Tämä on myöskin vastaus teille, herra Mörsen, eli tämä investointihankeportaali ja neuvontakeskus vaikuttavat juuri tähän. Eli se on tärkeää juuri maille, joilla on ongelmia. Neuvontakeskus on valmis melko pian allekirjoittamaan yhteisymmärryspöytäkirjan jäsenvaltioiden vastaavien toimijoiden kanssa, ja näin se sitten helpottaa tätä investointia itseään. Minä en ole helpottaja sinällään, vaan toimi tässä proaktiivisesti siten, että työ tulee tehdyksi. Kiitoksia pyydän, että kollegat pitävät kiinni puolentoista minuutin puheajoistaan ja myöskin vastaus, kaksi ja puoli minuuttia, koska muuten meillä ei ole aikaa enää. Seuraavaksi Eider Garisabala. Kiitos puheenjohtaja, kiitos herra Molterer Minulla olisi kaksi konkreettista kysymystä. Puheenvuorossanne te puhuitte siitä, mikä täytyy olla merkitys tällä investointikomitealla täytyy olla niitä päätöksiä, joita täytyy siellä hyväksyä. Miten näette, mikä suhde teillä olisi tähän investointikomiteaan, jotta voidaan varmistaa se, että ei ole mitään arjoita, jotka eivät jää kattamatta, ja mikä on teidän tavoitteenne – teidän tavoitteena on siis se, että rahasto toimii. Ja tähän te pyritte pääsemään ja katsotte tätä tavoitteena. Mutta yksi suurista ongelmista, jonka olen kuullut monilta yrityksiltä, jotka haluavat osallistua tänne, on se, että miten, miten voidaan saada varoja tästä rahastosta. Miten te uskotte, että voisitte helpottaa sitä, että yritykset, pk-yritykset voisivat todella – osallistua tämän rahaston toimintaan. Elisa Ferreira. Kiitoksia Elisa Ferreira. Thank you for being with us. Kiitoksia, että olette täällä kanssamme. Te mainitsitte, että Euroopan parlamentti olisi yksi vahtikoirista, mutta emme tähänkään mennessä ole onnistuneet saamaan toimijoiden välistä sopimusta keskuspankin, äh, investointipankin kanssa. Eli tässä nyt sitten äh, esiintyy kysymys, että Miten te nyt takaisitte sen, että me saisimme tuon sopimuksen aikaisesti? Tai esimerkiksi kun ajatellaan näitä, tätä valvontaa ja päätöslausemaa pankkien valvonnassa. Ja toinen kysymys, me emme tähän mennessä ole saaneet mahdollisuutta olla toimia vahtikoirana, koska tätä sopimusta, toimintavälistä sopimusta ei ole ollut. Numero kuusi tekstissä sanoo, että Euroopan parlamentti ja neuvosto saavat tietoa riittävän ajoissa kaikista valintaprosessin vaiheista, emmekä saaneet mitään tietoa tästä. Hmm, olitte osa johtajistoa, anteeksi, että olen näin, puhun näin suoraan, mutta ei ollut kovinkaan selvää, jos tässä nyt ei ole selkeä toimivalta konfliktia, että joku johtajistosta ehdottaa jotakuta toista, ja nyt tämä sitten on edessämme. Ja sitten kolmanneksi haluaisin kysyä myöskin investointipankin ohjesäännössä on protokolla 28 talouden ja sosiaalisen kohesion osalta. Ja epäilen, että mikä nyt olisi sitten ero, että sovelletaan tätä tässä mandaatissa verrattuna siihen, minkä te nyt saatte tässä, tämän työn kautta. Kiitoksia herra Walter. Aivan aluksi asetus sanoo selkeästi, että että ähm, Toimitusjohtaja johtaa investointikomitean työtä ja yhdessä apulaistoimitusjohtajan kanssa valmistelee investointikomitean töitä ja ohjaa niitä ja hänen täytyy myöskin taata se, että investointikomitea ei viivyttele päätöksentekoa. Hän on sen takaajana päätöksentekojärjestelmässä ja meillä on erilaisia mahdollisuuksia esirissä, EIPn kautta tai kansallisten kehityspankkien kautta ja mielenkiintoista, että investointineuvontakeskus on jo yksi piste, jonka kautta voi ottaa yhteyttä esiiriin, kuten kollegoiden kautta tulikin esiin. Ja meidän täytyy tehdä tätä tiedotustyötä yhdessä EIPin kanssa, jotta myöskin pankkisektori on tietoinen toiminnasta. sopimuksen mukaan parlamentin ja EIPn välillä on yhä äh, käynnissä neuvotteluja luottamuksellisuuteen liittyen, ja tämä osoittaa äh, sen, että sen käsittelyssä minä tiedän, että neuvottelut voivat yhä auki, ja itse osa näitä neuvotteluja. Äh, voin selventää, että minä olin osa pankin johtokuntaa aivan elokuuhun loppuun asti. Ja kun tämä toimi, tuli haettavaksi, minä heti otin yhteydestä eettiseen komitean ja tiedustelin, mitä minun pitäisi tehdä, jos olisin ehdokkaana. Ja minä tämän äm, EIPn eettisen komitean neuvoja täysin noudatin. Tämä tarkoittaa sitä, että heti hakemuksen jäljitettyä, niin minä irta, irrottaudun kaikista EIPn päätöksenteosta. Tämä on aivan selvää. Ja kolmannekseen EIP on monia mandaatteja, ulkoisen lainanannon mandaatti esimerkiksi Euroopan unionin ulkopuolella, muutkin mandaatit. Näiden mandaattien käyttö on EIPn tavallista toimintaa. Tämä on lisämandaatti jolla on hyvin selkeästi määritellyt rajat ja se ei milläkään, millään tavalla ole kohesion vastainen. Mielestäni äh, ESIR on kohesiota täydentävää toimintaa. Kiitoksia seuraavaksi ECRstä. Edustaja Ashcroft, Sander Luunes. Onko ECRllä muita puhujia, jotka haluaisivat käyttää puheenvuoron? Tämä ei tietenkään ole pakollista. Selvä. Sitten siirrymme ALDE-ryhmään. Nils Turvalds. No, no, okei. Okay. Aha, ei hänkään. Edustaja Tremosa ei ba- Balsels. Grazie, presidente. Um, just to... Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin tässä esittää kaksi lyhyttä kysymystä. Kun esiristä keskusteltiin, niin siellä kävi ilmi kaksi prioriteettia. Yksi oli tuollainen eurooppalainen kustannushyötyanalyysi näistä hankkeista joissakin jäsenvaltioissa. Äh, tämä hoidettiin, jotka toimivat kuten business as usual ja hoitivat myöskin tällaisen kansallisen kustannushyötyanalyysin, jotta saataisiin aikaiseksi painetta investointien saamiseksi ilman, että tässä nyt parhaat hankkeet saisivat nostan tuon parhaan lisäarvon. Miten te voitte nyt hoitaa tätä jatkossa? Ja sitten meillä on myöskin jotakin prioriteetteja eurooppalaisissa verkostoissa, esimerkiksi energia- ja liikenneverkosto. Me olemme puhuneet tästä viimeisen viiden vuoden aikana tässä talossa ja sitten on joitakin jäsenvaltioita, joissa ei ole mitään suurta kiirettä saada aikaiseksi yhteisrahoitusta näiden hankkeiden osalta. Miten te voitte myöskin ottaa nämä hankkeet vielä sitten edistettäväksi. Mitä? Um, Edustaja. Um, je m'adresse, je m'adresse au... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä nyt olen lukenut erittäin suurella mielenkiinnolla ehdokkaan äm, CVn, sen joka meille on toimitettu. Ja tässä on kaksi huomiota, jotka minä olen tehnyt. Te olette ollut ammattihenkilö, teillä oli 35 vuoden 30 tai 25 vuoden kokemus maatalousalalta, eli teillä oli todellinen ammatti. Ja sitten tarkastelen aikajana eteenpäin, että kymmenisen vuotta erään puolueen jäsen. Jos kuvitellaan, että minä en tiedä mitään, noin tavallinen kansalainen voisin pohtia, että kun meillä on henkilö, joka on ollut äm, ammattihenkilö, ammattiharjoittaja ja sitten poliitikko, kuinka voin uskoa, että hän ö, tulee täyttämään ne vaatimukset, joita äm, työjärjestys vaatii. Artikla 7 kohta 29 toimitusjohtajan täytyy varmistaa se, että ähm, Päätökset tehdään täysin riippumattomasti investointikomiteassa ja päätökset täytyy tehdä niin, että ähm, investointikomitean päätöksenteon riippumattomuus ja itsenäisyys äh, säilyy. Kuinka te äh, aiotte tämän operatiivisen riippumattomuuden turvata? Kiitoksia, olkaa hyvä, herra Molterer. Äh, Ensinnäkin tämä eurooppalainen kustannushyöty on todella tärkeä asia. Se on perusta tälle pistetaululle ja arvioille. Pistetaulu on todellakin tärkeä investointikomitealle ennen, sen tekemiä, ennen kuin se tekee päätökset toistaisin, että investointikomitea koostuu kahdeksasta riippumattomasta jäsenestä. Heitä eivät nimitä jäsenvaltiot johtokunta valitsee investointikomitean jäsenet niin, että sitä koskee asetuksen selkeä ohje, selkeät säännöt, ja investointikomitean jäsenet tietävät täsmälleen, millä on merkitystä, ja se on nimenomaan tämä eurooppalainen perspektiivi, jonka te aivan oikein mainitsitte. Verkot ja infrastruktuurit, ne ovat ydinkysymyksiä esirille ja jos ajattelen sitä, mitä markkinoilta voidaan kuulla, on tarvetta energiaverkostolle, on todellakin tarvetta eri klassisille infrastruktuureille ja uusille infrastruktuureille, kuten esimerkiksi laajakaista-aloitteet, ja on lisääntyvää tarvetta rajat ylittäville toimille. Esimerkiksi komission varapuheenjohtaja Katainen infrastruktuurikysymyksissä otti nimenomaan juuri yhteyttä jäsenvaltioihin näissä asioissa. Ja nämä ovat avainsektoreita todelliselle toiminnalle. Toiseksi, kyllä, minun taustani on maataloudessa ja olen ylpeä siitä. Minut koulutettiin maatalouteen ja minä toimin myös maatalousministerinä, mutta maatalousministerinä työskentely ei merkitse sitä, että on pelkästään vastuussa viljelijöistä. Itävallan parlamentin jäsenet ovat selkeästi puhuneet tästä, että, olet todellakin vastuussa maasta ja sen kansalaisista, ja maatalous on osa taloutta, ja se pysyy osana taloutta. Minun kokemukseni viime vuosilta investointipankista on ollut se, että on alueita, joilla politiikalla on merkitystä, ja sitten on sellaisia alueita, joilla politiikalla ei ole merkitystä. Esir on yksi näistä. Siinä tärkeintä on sen sisältö. Sisällöllä on merkitystä. Minä en salaile mitään. <clears throat> minulla on poliittinen tausta, minulla on myöskin taloustausta maataloudessa ja olin aktiivinen puolueen jäsen. Nyt minä olen elämäni eri vaiheessa, vastaan eri asioista, yksi luku on päättynyt ja toinen alkaa. Kyllä sen pitäisi olla mahdollista, myös poliitikoille. Tähän liittyy myös kysymys, joka koski EIPn, anteeksi puhelijan pitkään, palaan asiaan. Ja, ja, ja, ja. Loppupuheenvuorossa voitte sitten palata siihen. No niin, kiitoksia. Seuraavaksi GUE ryhmän puolesta. Kuka onkaan ensimmäinen? Fabio De Massi. Hyvää iltaa, herra Molterer. Te joissakin haastatteluissa totesitte, että julkisen ja yksityisen välinen kumppanuus on tärkeää tietyille investoinneille. Ja kun ajatellaan tätä tilannetta ja miten huono tilanne on julkisten rahoitusten osalta joissakin jäsenvaltioissa, tässä on investoitu joitakin hankkeita tämän PPPn kautta, mutta Saksan tilintarkastustuomioistuin totesi, että tämä on usein hyvinkin kallista veronmaksajalle, koska tässä myöskin täytyy myöskin investointeihin vaikuttaa, koska muuten tässä ei olisi mitään perspektiiviä. Ja sitten haluaisin kysyä teiltä näistä tuotteista, näistä hankkeista, joita tässä on käynnistetty ennen trilogin päättämistä tästä jo puhuttiin, ja haluaisin nähdä, että millaisena näette investointien tason tällä hetkellä, ovatko ne menossa oikeaan suuntaan ja mistä syystä olette kenties kieltäytynyt joistakin hankkeista? Onko tässä olemassa sellainen tendenssi, että jäsenvaltiot korvaisivat investoinnit sellaisiin investointeihin, joita nyt saataisiin esirin kautta? Kiitos. I don't see other... En näe muita Guen puhujia täällä, joten voitte vastata nyt suoraan. It is one, it is one possibility uh, to, to... Julkisen yksityisen sektorin kumppanuuteen liittyen meillä on mahdollista rahoittaa sitä äm, rakenteellista rahoituksesta. Tämä kumppanuus on yksi mahdollisuus, mutta en halua mustavalkoista keskustelua julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudesta. Sitä on hyvin toimivaa ja sellaistakin, joka ei toimi. Tämä on minun lähestymistapani. Mikä on kaikkein paras ratkaisu? Jos halutaan saada esille toimimaan, todella me tarvitsemme mahdollisuuksia houkutella yksityistä pääomaa ja tätä yksityisen julkisen kumppanoiden malleja täytyy käyttää, sillä se on yksi tapa pääomaa houkutella. Minä aikaisemmin toimin liike-elämässä Saksassa ja tunnen sitä ja siellä on ollut käytössä yksi mahdollisuus julkisen ja ähm, yksityisen sektorin kumppanuudessa. Äh, jos tämä mahdollisuus toimii, se on erittäin hienoa, mutta ellei se toimii, voimme turvautua sitten muihin mahdollisuuksiin. Ja sitten toisekseen... Te tiedätte, mikä investointikomitean aikaisempi äh, tilanne on ollut. Komissio on äm, vahvistamassa näitä takuita ja äh, EIP on tarkastelemassa tätä sektoria, kiinteistösektoria. Kyseessä on sosiaalinen asuntotuotanto. Tämä on hyvin mielenkiintoinen sektori, joka saattaisi pitkällä aikavälillä auttaa esimerkiksi maahanmuuttokriisin ongelmissa. Tämä on vain yksi esimerkki siitä, mitä hyötyä se voisi tuottaa. Tämä on hyvässä käynnissä, mutta kuten mainitsin Otmar Karasille, uskon, että äh, avain kaikkea on se, että me valmistelemme projektit huolella, sillä tämä on yhä niitä asioita, mitä pitäisi kehittää. Äh, julkiset ja yksityisprojektit. Meillä on joulukuun 2014 projektihankelista, joka oli vain esimerkki, mutta se tuo hyvin selkeästi esiin sen, missä puutteita vielä ilpenee sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Kiitoksia vihreiden puolesta. Sitten Ernest Maragall. Ei. Edustaja Vana. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra tohtori Molterer, minulla oli äh, mahdollisuus jo Äh, kysyä teistä, teiltä jo keväällä noista sosiaalista investoinneista Esirin puitteissa ja myöskin laadista ja siitä, miten tässä myöskin Eurooppa 2020 tavoitteisiin sitoudutaan. Ja tuolloin ette puhunut kovinkaan konkreettisesti, mutta ehkäpä tänään, kun nyt haette Esirin toimitusjohtajaksi, miten te tulette varmistamaan, eli toimessaan vaikuttamaan, toimessanne vaikuttamaan siihen, että voidaan taata se, että suunnitellut investoinnit – Eh, eivät ole Eurooppa 2020 tavoitteiden vastaisia, että todellakin saadaan aikaiseksi työpaikkoja ja edistetään ilmastonsuojelua, varsinkin kun ajatellaan sitä, että olette kerran ollut myöskin ympäristöministerinä Itävallassa. Miten ta- takaatte tai toimitte aktiivisesti sen puolesta, että mm, alueellinen kohesio eh, kohesiota edistetään Euroopassa investointien kautta, varsinkin kun ajatellaan kansainvälisen työjärjestön tutkimusta, jossa selkeästi osoitetaan, että ESIR Mm, saa aikaan maksimaalista vaikutusta ainoastaan silloin, jos investoidaan erittäin köyhiin alueihin ja saman, samanaikaisesti jäsenvaltiot myöskin ryhtyvät työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. Ja miten te varmistatte tai toimitte aktiivisesti sen puolesta, että valitut hankkeet todella ovat myöskin ympäristön ja yhteiskunnan vaatimusten mukaisia? Thank you. Bas Eichhout. Kiitoksia, Bas Eichhout. Thank you, Mr. Moltera. And, Kiitoksia herra Moltonen, kiitoksia tästä johdantopuheenvuorostanne. Parlamentille ESIR on yksi suuri prioriteetti investointien parantamiseksi. Tämän tiedätte kyllä. Ja tiedätte myöskin samaan aikaan, että parlamentin välillä on kriittinen sen suhteen, minkälaista avoimuutta ja läpinäkyvyyttä EIPssä puuttuu. Tämä on hyvin tärkeää sekä vastuullisuus että avoimuus ovat tärkeitä, jotta ESIR toimisi paremmin kuin EIP. Minulla on pari kriittistä esimerkkiä. Parlamentti oli Castor-projektin suhteen hyvin kriittinen. Kyseessä oli kaasuvarastointiprojekti ja sitten Passante Mestren projekti. Italiassa parlamentti on hyvin kriittiset mietinnöt laatinut näistä hankkeista, mutta EIP ei koskaan vastannut parlamentille. Siksi kysymykseni teille onkin se, kuinka ESIR tulee toimimaan paremmin ja vastaamaan paremmin tällaisiin kysymyksiin, joita parlamentti esittää ja ehkäpä jo ennen kysymyksiä. Ehkä voisitko, voisitko kuvitella, että tällaisia hankkeita esiin rahoittaisi tai tukisi? Mitkä erot siis ovat EIPn ja Esirin välillä? Missä Molterer? Kiitoksia, herra Molterer. Sinäkin tämä asetus antaa myös vastauksen teidän kysymykseen Rova Vana näistä sektoreista. Sosiaalinen infrastruktuuri todellakin on osa niistä sektoreista, jotka ovat tukikelpoisia. Sosiaalinen asuntotuotanto, koulutus, pätevyyksiin liittyvä koulutus, ne ovat hyvin tärkeitä asioita ja siksi sosiaalinen infrastruktuuri tulee olemaan osa esiriä. Mitä ovat sitten kriteerit? Ja jälleen kerran voin toistaa, mitä sanoin aiemmin. Se, mitä te saitte neuvotteluissa aikaan parlamentissa, oli tulostaulu. Se tulostaulu ei ole pelkästään klassinen tekninen äh, hankkeen toteutettavuutta koskeva taulukko. Siinä on myöskin mukana EUn politiikan tavoitteet, sosiaalisen vaikutus, jota hankkeilla on. Tulostaulu antaa selkeää suuntaa investointikomitealle – ja tulostaulu myös kattaa taloudelliset ja tekstiset kysymykset samoin kuin ne kysymykset, jotka te otitte esille. Ja tulostaulu minusta aivan oikein on haaste toisaalta, mutta toisaalta se on myöskin avainkysymys. Puhuin tästä avainroolista. Meidän on pyrittävä tukemaan hankkeita eri tavoin alueilta alueissa toiselle ja maasta toiseen, meidän täytyy välttää keskittymistä tiettyihin maihin. Se merkitsee sitä, että ei pidä lähteä oletuksesta, että yksi niin sanotusti yksi koko sopii kaikille, vaan että on eri tarpeet eri maissa. Ja sektoreilla on eroa. On maita, joissa on edistyneet pääomamarkkinat ja on maita, joissa pääomamarkkinoita ei ole ja jossa esirin rooli katalyyttinä voi olla huomattavasti tärkeämpi. On olemassa maita, joissa on omia kehityspankkeja, joissakin maissa vasta ollaan rakentamassa näitä pankkeja. Ja tätä joustavuutta todellakin tarvitaan. Mitä sitten tulee avoimuuteen? Asetus on luonnollisesti selkeästi sanonut, että on olemassa raportointijärjestelmä, mutta on instituutioita, joiden täytyy myöskin vastata konkreettisesti kysymyksiin, ja yksi niistä on johtokunta ja toimitusjohtaja, joiden täytyy vastata kysymyksiin, joita esittää Euroopan parlamentti esirille. Minulle tämä on täysin selvää. Näin minun täytyy toimia. Ei pelkästään siksi, että se on velvoite, vaan normaalina tapana harjoittaa yhteistyötä tärkeän eurooppalaisen toimielimen kanssa. Ja sitähän parlamentti joka tapauksessa on. En voi vastata kysymykseen siitä, tuleeko investointipankin vastaus tähän Kaston Nestreen. Minä tiedän ongelmat, jotka tähän hankkeeseen liittyvät. Jos on kysymyksiä, jotka liittyvät esirhankkeisiin, totta kai toimitusjohtaja on velvollinen vastaamaan parlamentin kysymyksiin. Kiitoksia sitten EFDDn puolesta. Marko Sanni. Niin, paljon kiitoksia minä haluaisin puhua tästä täydentävyydestä, joka on merkittävä asia. Tämähän on myöskin selkeästi esitetty asetuksessa. Se on myöskin tärkeä tehtävä sekä toimitusjohtajalle että myöskin investointikomitealle. Tämähän täytyy siellä taata. Viimeisten viikkojen ja kuukausien aikana EIP on jo eh, epävirallisesti päättänyt eh, tietyistä hankkeista – joita on tarkoitus rahoittaa esirin takuun kautta. Jos nyt tarkastellaan näitä hankkeita, tehän olette EIPn varapääjohtaja tästä syystä varmastikin tiedätte tämän. En nähnyt tätä täydentävyyttä siellä. Kyseessä on erilaisia hankkeita, kumppanuuksia paikallisten tai alueellisten pankkien kanssa, esimerkiksi erään italialaisen pankin kanssa Trentinosta tai esimerkiksi saksalaisen pankin kanssa. Ja tässä nyt saa sellaisen vaikutelman, että tämä on ikään kuin business as usual. Nämä ovat hankkeita, joita rahoitetaan jo tiettyjen EIP-ohjelmien kautta. Haluaisin tietää, miten te näette tämän, miten te arvioitte nämä kyseiset hankkeet ja miten te toimitusjohtajana voitte sitten taata, että tämä täydentävyys sitten myöskin voidaan taata, koska tämähän on tärkeä kun EIB ilmoittaa näistä ensimmäisistä hankkeista ja jos kerran tätä täydentävyyttä ei nähdä. Herra Valli. Hyvin nopeasti haluaisin vielä vahvistaa, että kollegani esittämä avoimuusperiaate, että se on elintärkeää, jotta tämä rahasto rahoittaisi ennen kaikkea tärkeitä hankkeita. Meillä on ongelmia avoimuuteen, alihankintaan, hankintoihin liittyen. Voisitteko todeta, että tulette olemaan avoin hyvin korkean tason yhteistyölle, kun meidän on vaikea saada tietoa näistä asioista, ja jotta voisimme saada etukäteistietoa, voisimme tulevaisuudessa välttää ongelmia. Haluaisin siis sanoa, että mikä, haluaisin tietää, mikä teidän kantanne on tähän ehdottomaan avoimuuteen liittyen. Herra Molterer. Olen täysin yhtä mieltä siitä, että täydentävyys on toiminnan ydin, Kuten sanoin, sen täytyy olemassa olevin tuoteiden lisäksi, joissa on korkea riskiprofiili. Tämä on todellakin siis avainkysymys. Mutta toiseksi haluan myöskin selkeyttää, että olin investointipankin varapääjohtaja elokuun loppuun asti, ja sitten minun täytyy erota tehtävästä, ja siirryn pois päätöksenteosta huomattavasti aiemmin siitä hetkestä lähtien, kun tein hakemukseni tähän tehtävään, silloin minun piti todellakin vetäytyä päätöksenteosta. Toiminnan alku on Euroopan talouden ja kansalaisten etujen mukaista. Ajatelkaapa nyt ajoitusta. Te olette sopineet 22. heinäkuuta muistaakseni esirasetuksesta ja te ja komissio pyysitte meitä, investointipankkia, vain käynnistämään, toim- käynnistämään toiminnan jo ennen kuin oli muodollisesti päätetty siitä, mikä on investointikomitea kokoonpano. Ja silloin tämä tavallaan ei voi olla niin, että tämä olisi vain Euroopan investointipankin hanke, jossa komissio päättää takuusta, mutta näitä tuotteita esirissä on kehitettävä kuitenkin. Edelleen on tästä yhtä mieltä. Esimerkiksi pääoma on riskin jakaminen, uuden tyyppinen tuote. Ja investointirahoituksessa mikrorahoitus on tärkeän tyyppinen tuote. Se merkitsee sitä, että tämä on toiminnan aloitusta, tämä warehousing, mutta tämä ei suinkaan ole loppupiste. Tämä riippuu hyvin pitkälti myös siitä, miten eri olla, yhteyksiä luodaan kansallisen kehityspankkien kanssa. Tämä tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Toimi on alkanut. Olemme lähteneet liikkeelle myöskin parlamentin esittämän pyynnön pohjalta. Ja tämä merkitsee sitä, että lähestymistapa ei suinkaan ole se, että toimitaan perinteiseen tapaan. Mitä tulee avoimuuteen? Minä olen velvo, se velvoinen kulkemaan asetuksen mukaisesti. Asetukset olette päättäneet te. Te olette lopullinen laillinen päättäjä. Ja minua sitovat oikeudelliset määräykset. Se on ainoa, mikä, millä on merkitystä. Ja toimitusjohtaja on velvollinen vastaamaan teidän kysymyksenne, kuten on kirjattu asetukseen. Eikä se ole kuitenkaan pelkkä velvoite. Olen todellakin vakuuttunut, että yhteistyö teidän parlamentin kanssa on avainelementti, jotta tästä tulee menestyksekästä. E Kiitoksia paljon seuraavaksi ENF-ryhmän puolesta. Jaha, selvä. En näe kollegoita kyseisestä ryhmästä, joten saatte nyt loppupuheenvuoron. Kaksi minuuttia. Very, very open. Haluan kiittää tästä avoimesta ja, ja hyödyllistä keskustelusta, koska minä tiedän, missä ovat ne kohdat, jotka voivat olla erityisen tärkeitä parlamentille. Olen tietoni siitä, mistä parlamentin neuvottelussa oli kiinnostunut. Minä tiedän, että parlamentilla on erityisiä intressejä sitten aiheista olen tästä täysin tietoinen. Mitä olen todennut on, että me Esirissä ja sen hallinnollisissa rakenteissa teemme kaikkemme, jotta Esirissä tulee menestys. Ja siihen tarvitaan teidän tukeanne. Mutta tämä oli yksipuolista toimintaa. Kysymys on kahdensuuntaisesta toiminnasta ja tiedon, tiedon kommunikaatiosta. Ja olen valmis toimimaan tämän mukaisesti. Minä luotan Euroopan parlamentin tukeen, jotta Esiristä tulee menestyksekäs, mikä on Euroopan kansalaisten etujen mukaista. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia tästä kuulemistilaisuudesta ja teidän vastauksistanne. Ja nyt sitten annan tässä puheenjohtajan Janille. Euh, Madame eh, Kiitoksia, kiitoksia Roberto. Pyydän, että Iljana Zanova liittyy seuraamme tänne eteen. Madame, votre nom nous a été communiqué par le... Hyvä. Iljana Zanova, olemme saaneet ehdokkuutenne tiedoksi. Ähm, johtokunnalta ja te olette ehdokkaana ESIR-rahaston varatoimitusjohtajaksi. Teillä on nyt viisi minuuttia aikaa johdantopuheenvuoroa varten. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, arvoisat valiokunnan jäsenet. Oikein paljon kiitoksia siitä, että saan olla, tai, että olette täällä tänä iltana ja puhutte minulle. Ja nyt minulle on melko haastavaa tässä hypätä herra Molterin saappaisiin, mutta e, yritän olla toistamatta sitä, mitä hän sanoi omassa alustuksessaan. Ensinnäkin haluaisin e, ilmaista suuren kunnioitukseni sitä työtä kohtaan, mitä te olette tehneet Esirin osalta tähän mennessä. Olen erittäin vaikuttunut siitä työmäärästä, jota on tehty, ja Euroopan parlamentin toiminnasta näin lyhyessä ajassa, joten kunnioitan teitä erittäin syvästi. Minulla on suuri kunnia ja etuoikeus olla tänään täällä varatoimitusjohtaja ehdokkaana esirille. Ja nyt lyhyesti kerron teille omasta ammallisesta taustastani. Olen ollut pitkään kehityspankeissa töissä. Olen yli 12 vuotta ollut hyvin samankaltaisessa toimielimessä, kuten esiristä kyseessä on Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki. Olen keskittänyt ponnisteluni rahoitukseen, erilaisiin hankkeihin, jotka ovat esirin asetuksen ytimessä uusimmissa jäsenvaltioissa sellaisissa maissa, jotka ovat vähemmän kehittyneitä kuin toiset. Olen myöskin rahoittanut hankkeita, joissa on ollut korkeampi riski. Tämä on myös esirin ytimessä, joten toivon, että kokemukseni täydentää EIPn kapasiteettia niin, että saamme näistä hankkeista menestyksekkäitä tulevaisuuden osalta. Ja kuten näette, niin, niin olen myöskin auttanut maatani kaksi kertaa. Olen ollut varapääministeri, olin vastuussa eurooppalaista rakennerahastoista ja kokemukseni mukaan hallituksesta – todellakin näin, millaisia haasteita niillä talouksilla on, joihin kriisi on kohdistunut voimakkaammin. Siellä on talouden volatiliteettia, erilaisia sääntelyyn liittyviä epävarmuustekijöitä löytyy. Joten tiedän pankkikokemuksestani ja hallituskokemuksestani, että tällainen väline kuten ESIR voisi todellakin vaikuttaa ratkaisevasti Euroopan unionissa ainoastaan, jos sitä käytetään oikealla tavalla. No mitä tarkoitan tällä? Ensinnäkin ESIR-takuu todellakin tukee hankkeita, jotka ja tukee sellaisia hankkeita, jotka osoittavat lisäarvoa Euroopan kasvulle, kilpailukyvylle ja työpaikkojen luomiselle. Me toimimme erittäin varovaisesti siinä mielessä, että emme myönnä liikaa sektori- tai aluekohtaista keskittymistä ja tämä on myöskin yksi teidän huolenaiheistanne näkeäkseni. Ja täytyy varmistaa, että meillä on sellaisia äh, hyvin valmisteluja hankkeita, ei ainoastaan jäsenvaltioissa, joilla on kapasiteetti kehitellä näitä hankkeita, vaan myöskin sellaisille jäsenvaltioille, jotka tarvitsevat lisätukea valmistellakseen näitä hyvä korkean laadun hankkeita. Niin kuin herra Molterer totesi, ESIR on osa laajempaa suunnitelmaa Euroopalle – ja sen menestys riippuu hyvin paljon poliittisesta johtajuudesta ja jäsenvaltioiden ja komission halusta täytäntöön panna nämä ratkaisevat uudistukset, jotta voimme, voimme poistaa esteitä investoinneilta yksityisellä sektorilla. Nyt me olemme siinä tilanteessa, että meidän täytyy saada esir täysin toimintakykyiseksi niin, että voimme todellakin vaikuttaa näihin tavoitteisiin, jotka olette asettaneet. Ja prosessi on nyt toiminnassa ja seuraavan kahden kuukauden aikana investointikomitean kahdeksan jäsentä on nimitetty ja joukko operatiivisia suuntaviivoja on vielä kehitteillä ja ne määrittelevät mm, hallinnon roolin verrattuna EIP tai EIR. -ään ja toimivat siis tässä esirissä. Ja olen samaa mieltä herra Molterin kanssa siitä, että meidän täytyy ponnistella sen puolesta, että voimme lisätä yksityisen sektorin, ö, vakuuttaa yksityisen sektorin esirin ö, toiminnasta ja että saamme myöskin näitä yrityksiä mukaan hankkeiden edistämiseen esirin alla. Jos minut nimitetään varatoimitusjohtajaksi, pyrin helpottamaan avointa vuoropuhelua keskeisten sidosryhmien kanssa, siis EIPn, Euroopan komission ja Euroopan parlamentin kanssa. Ja yksi toinen kriittinen tekijä työssäni tulee olemaan koordinointi esirissä, mutta päätän nyt tähän ja odotan innolla kysymykseni. Paljon kiitoksia. Teille tulee vielä mahdollisuus syvällisemmin kestellä vastauksissanne näitä asioita, kun vastaatte koordinaattoreillemme. Nyt Jose Manuel Fernandez, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Toivotan ehdokkaan tervetulleeksi hänen CVnsä on erittäin vaikuttava, hän on ollut kansallisissa, äh, kansainvälisissä äh, pankkitoimissa ja eurooppalaisissa rahastoissa mukana. Parlamentilla on yksi huoli. Me toivoisimme enemmän synergiaa rakennerahastojen ja esirin välille. Synergiaa, jota voitaisiin saada aikaan esimerkiksi äh, investointifoorumien kautta. Minulla on seuraavanlainen kysymys. Kuinka te uskotte, voisimme käyttää tällaista synergiaa, jota saavuttaisimme maantieteellisen tasapainon investoinneissa? Kuinka voisitte käyttää kokemustanne hyväksenne niin, että tämän täydentävyyden ja synergian saisitte luotua esirahaston ja Junckerin investointisuunnitelman välille ja rakennerahastojen välille? Kiitoksia. Teillä on kaksi minuuttia vastausaikaa. Olkaa hyvä. Esittelijät saavat suoran vastauksen. I do, um... Paljon kiitoksia. Minä uskon, että tässä on kyllä paljon tilaa täydentävyydelle esirahojen ja EFSen välillä, varsinkin niissä maissa, missä investointikuilu on niin suuri, että EFSE ei toimi eikä pysty kattamaan investointeja, joita maassa tarvitaan. Näin hyvin paljon tilaa täydentävyydelle ja ainoastaan suurempien hankkeiden yhteisrahoituksella, esimerkiksi strategille infrastruktuurille, vaan, vaan myöskin pienille hankkeille, esimerkiksi pk-yrityksille, missä rakennerahastoiset voisivat ottaa tuon riskipitoisemman osuuden ja sitten toiset sijoittajat, kuten EIP tai kansalliset kehityspankit, yksityinen sektori täydentäisivät näitä investointeja niin, että meillä olisi rahat, rahoittajia eri puolilta ja ESIR ottaisi sitten sen riskipitoisemman osan kantaakseen näissä kyseisissä foorumeissa. Kiitoksia seuraavaksi Udo Bulman. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Uh, Tervetuloa, rovat sanova. Te olette työskennellyt Euroopan jälleenrakennus- kehityspankissa harjoittanut myöskin yhteistyötä joidenkin täydentävien instituutioiden kanssa, kuten Euroopan investointipankin kanssa – se ei sen ole este, se voisi olla mahdollisuus tavallaan tuoda uusia näkemyksiä, uusia näkökantoja keskusteluun. Jos nyt katsotte niitä käytänteitä, joita investointipankilla on, miten se valitsee hankkeita, miten se arvioi ne, miten se asetetaan ne järjestykseen. Ja jos katsotte uusia velvoitteita, joita asetuksessa on esirille, mikä teistä on tärkein ero? Mitä pitäisi tehdä eri tavalla hankkeiden valinnassa uuden asetuksen mukaisesti. Miten tulkitsette tulostaulukäytäntöä tämän asetuksen puitteissa? Ja ajatellisten sitten politi- politiikkasekoitusta, hankesekoitusta ja maantieteellistä hankkeiden jakautumista. Kysymys oli, on myöskin liitteestä kaksi asetuksessa, joka mahdollistaa sen, että johtokunta voi vaikuttaa tähän hankesekoitukseen ja luoda myöskin suuntaviivoja sektorikohtaisesta ja maantieteellisestä jakautumisesta. Mitä te suosittelisitte johtokunnalle? Mitä sen tulisi, tulisiko sen käyttää tätä mahdollisuutta millä tavoin ja minkälaisia välineitä tulisi käyttää eri valintojen tekemiseksi? Nimenomaan ajatellen teollisuuden sektorin jakautumista ja maantieteellistä jakautumista. Thank you very much. Olkaa hyvä. You're absolutely right. Paljon kiitoksia. Ensinnäkin olette täysin oikeassa. EPn täytyy sopeuttaa äh, riskinotto kykynsä niin, että ESIR voi investoida korkeamman riskin hankkeisiin verrattuna siihen riskiin, mikä tässä yleensä otetaan. Keskustelisin heidän kanssaan he ovat täysin tietoisia näistä vaatimuksista ja he pyrkivät sopeuttamaan vaatimukset asetukseen. Ja teen läheistä yhteistyötä EIPn kanssa. Tarjoan myöskin kokemustani sen, että meillä on oikeus edistää sellaisia hankkeita, jotka ovat kyseessä riskiprofiilissa. No sitten mitä mitä tulee tulostauluihin, niin me elämme hyvin dynaamisessa ympäristössä, joten en nyt jättäisi huomiota sitä mahdollisuutta, kun toiminta lähtee käyntiin ja näemme, miten asiat kehittyvät, että sopeutettaisiin joitakin näistä suuntaviivoista, jotta niistä tulisi sopivampia tämänhetkisiin markkinaedellytyksiin ja kun minua haastateltiin EIPssä, niin tässä nyt kaikki ovat sitä mieltä, että meidän täytyy olla erittäin joustavia ja täytyy sopeutua muuttuviin markkinaolosuhteisiin. Kolme vuotta on pitkä aika. Kiitoksia. Merci, madame. Kiitoksia. Nyt annan varjostelijoille puheenvuorot. He esittävät kysymykset kaksi varjoesittelijää ryhmää kohti. Otmar Karas, Sanova. Ovat sanova, sanon avoimesti, olen iloinen siitä, että, ette tulee Euroopan ihmisten pankista tai komissiosta, vaan te tuotte raikkaan tuulen. Teillä on erilaisia kokemuksia, te olette ollut Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin johtossa olet ollut mukana infrastruktuurikehitysten toiminnasta vastuussa hallituksessa, olet ollut Lontoossa, entisissä Jugoslaviassa ja Bulgaariassa, olette nyt täällä. Kysynkin, minkälaisia kokemuksia teidän kannaltanne on tärkeää operatiiviselle toiminnalle esirissä. Ja nyt tämä varatoimitusjohtaja esirasetuksessa, hänen tehtäviään ei ole kuvattu yksityiskohtaisesti. Missä näette tehtävän jaon toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan välillä ja missä näette oman työnne pääprioriteetit? Monsieur Muresson. Thank you very much. Monsieur Muresson. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ähm, Rauha Sanova, ensimmäinen kysymykseen liittyy Otmar Karasen viimeisen kysymyksen äh, liittyen vastuualueisiin. Mikä teidän mielestänne teidän oma vastuualueenne ja salkkunne on? Alkaako se heti ensimmäisenä toimen päivänänne vai saatteko sen myöhemmin vasta toimitusjohtajalta? Ja työksi, minkälaisia strategioita teillä on esiltietoisuuden lisäämiseksi ja tässä kuinka voisi toimia, jotta mahdollisia investointeja saataisiin houkuteltua esiirin pariin. Kiitoksia. Ma'am Sanova. Olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Ensinnäkin vastaan tässä edustaja Karasin kysymykseen. Kokemus, jota sain operatiivisessa työssäni pankkirina, on erittäin relevanttia, kun ajatellaan sitä, mikä on esirin ydimessä. ytimessä. Olen rahoittanut hankkeita, jotka ovat vaikuttaneet erittäin suuresti näiden maiden talouden kehittymiseen, joissa, niissä maissa, joissa, joihin siis investoitiin esimerkiksi energiatehokkuus ja usein edistettiin innovatiivisia ratkaisuja – jotka ovat samankaltaisia kuin Esirin rakan, eli myöskin julkisen sektorin resursseja saatiin liikkeelle siten, että saatiin yksityisen sektorin rahoitusta tai rahoitusta muista pankeista, jotta voitiin kohdentaa ne sellaisille sektoreille, joissa oli epäonnistuttu, joten tässä kohdin olen sitä mieltä, että voisin todellakin tuoda oman kokemukseni, vuosien kokemukseni, niin, että voisin vaikuttaa Esirin menestykseen. Ja kuten totesin, olen myöskin rahoittanut hankkeita, joilla on erittäin paljon korkeampi riskiprofiili kuin niillä, joita EIP rahoittaa nyt operaatioissaan, joten olen erittäin, tai mielelläni jakaisin kokemukseni siinä mielessä, että meidän täytyy sopettaa näitä riskihallinta sääntöjä. No entä sitten velvollisuuteni. Tapasin herran Moltererin eilen, eli kävimme keskustelua siitä, miten me toimisimme sitten. Ja joku totesi, että toimitusjohtaja on ikään kuin ulkoministeri ja varatoimitusjohtaja on sisäministeri, joten me yritämme helpottaa mahdollisimman paljon. Eli tässä eh, koordinoidaan näitä toimia hallinto, siis johtokunnan, eli siis meillä on siis investointikomitea johtokunta. Tämä on ykkösprioriteetti, ja haluan taata, että me, nämä elimet toimivat hyvin yhteen. Ja sitten pyrimme mahdollisesti toimimaan myöskin kansallisten kehityspankkien kanssa. Meidän täytyy löytää toimintatapa niin, että ne saadaan mukaan mahdollisimman nopeasti ja tämä varmastikin enemmän tai vähemmän vastaa toiseen kysymykseen, sillä nämä ovat tärkeitä asioita. Kiitoksia paljon. Merci, madame. Pour le groupe SND... Kiitoksia SND-ryhmästä. Gade olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Robert Sanova. Budjettivaliokunnassa ja koko parlamentissa suurimmat pelot, joita meillä on, tai suurin arvostelu, jota mm, piirissämme on tähän rahaston kohti, on, on se, että varat on viety budjetista ja että ne on siirretty investointipankkiin. Ja yksi meidän kriteerimme on se, miten voidaan varmistaa se, että todellisuudessa tämä ei pelkästään varojen siirto, vaan että syntyy toisen tyyppisiä hankkeita, joita olisi ollut, jos ei olisi olemassa esiriä. Miten te varmistatte tämän täydentävyyden ja ennen kaikkea miten varmistetaan se, että taloudellisen sosiaalisen kohesion kriteerit tulevat olemaan tärkeitä silloin, kun tehdään päätöksiä hankkeiden rahoittamisesta. Tämä on hiukan yhteydessä myöskin maantieteelliseen jakaumaan, mutta myöskin sektorikohtaiseen jakautumiseen. Parlamentti on puhunut tietyistä sektoreista ensisijaisena eh, näille, tälle tuelle näistä rahastosta, Miten te uskotte, että voidaan saada aikaan menestystä tästä rahastosta nimenomaan sovellettaessa sitä yksittäisellä sektorilla, miksi energian on yksi alue, johon parlamentti on kiinnittänyt huomiota. Miten te uskotte, että voidaan saada aikaan menestystä nimenomaan energian alueella? Tehän olette menestyssä työstöllinen tällä alueella. Miten te uskotte, että tämä, sektor, tämä rahasto voisi tukea tätä sektoria? Merci. Elisa Ferreira. Kiitoksia Elisa Ferrero. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Uskon, että seuraava kysymykseni olisi se, kuinka saisimme yksityiskohtaisemman lähestymistavan projektien suhteen. Tiedämme, että tietyt projektit ovat EIPn varastossa niin kutsutusti. E, projekteihin liittyy jonkinlainen riski siitä, saadaanko Euroopan unionin ulkopuolelta varoja niihin. Kuinka te käsittelisitte tämän tyyppisiä tilanteita, kun tilanne on sellainen, että sääntöjä ei ole täysin täytetty. Oletteko te valmiita taistelemaan tätä vastaan vai tulkitsemaan mandaattia hiukan laajemmin? Toisekseen, teillä on paljon kokemusta, mutta te olette tehneet uusissa jäsenmaissa ja itäisissä jäsenmaissa paljon töitä. Kuinka hyvin tunnette taloudellisen ja investointitilanteen euroalueen jäsenmaissa ja muissa Euroopan osissa – missä meillä on vielä hyvin suuri kriisivalloillaan ja valtava taantuma. Eihän ole lainkaan sama asia tukea lähentymistä kuin pyrkiä välttämään sitä, etteivät investoinnit liikaa kasaudu edelläisiin jäsenmaihin. Ja sitten vielä viimeinen kysymys, jos sallitte. Mitä te odotatte ilmenevän eroina tämän tyyppisissä ESIR-rahastoissa, EBRD-projekteissa ja EIP-rahaston projekteissa? Kiitoksia. First of all, the... Ensinnäkin tämä täydentävyyskomponentti. No, minä nyt ainakin ajattelen kahta lähestymistapaa. Se, että tehdään enemmän yhteistyötä, lähempää yhteistyötä kansallisten kehityspankkien kanssa. Tämä on käsittääkseni äärimmäisen tärkeää. Sitten meillä on tulostaulu. Tulostaululla on selkeät viitteet eri hankkeiden lisäarvosta. Kun arvioidaan hankkeita, niin pidättäydyn täysin tulostaulussa ja asetuksessa. Yksi lähestymistapa, joka voisi tehdä tästä prosessista tehokkaamman, on se, että me Esirin johtokuntana toimisimme EIPn operatiivisen osaston kanssa aikaisemmin jo yhteistyötä ja se, että ne hankkeet, joita siellä edistetään, olisivat asetuksen mukaisia ja joita on tarkoitus jonakin päivänä sitten asetuksen mukaisesti rahoittaa. No, on tärkeää myöskin kehittää hyvin vahva projekti putki. Eli tiedän, että monet, monia hankkeita ei ole kovinkaan hyvin kehitelty, eivätkä ole myöskään sopivia esirahoitukselle, joten meidän täytyy todellakin keskittää voimavaramme ja äh, varmistaa, että meillä on erittäin hyvä hankeputki, josta saamme aikaiseksi lisäarvoa Euroopan taloudelle. No sitten, kun ajatellaan hankkeita, niin kuin totesitte, tuota, puhuitte ulkomaista pääomasta, niin me arvioimme näitä tapauskohtaisesti. En usko, että meillä voisi olla sellaista lähestymistapaa, joka sopisi kaikkiin, joten annan lisätietoa sitten, kun saan esimerkkejä hankkeista, joissa on hiukan ristiriitaisia ominaisuuksia voimmeko olettaa, että te ette niitä hyväksy vai oletteko te äh, periaatteessa jo ne hyväksymässä, kun ne tulevat tässä niin kutsusta varastosta? En voi vastata tähän, koska se on hyvin yleinen. Todellakin pidän kiinni asetuksen määräyksistä, koska myöskin investointikomitea tekee sitten lopulliset päätökset. Teemme läheistä yhteistyötä heidän kanssaan, jotta voimme katsoa, että voimmeko hyväksyä hankkeen vai emme. Olen tietoinen niistä haasteista, joita kehittyneillä, kehittyneimmillä eurooppalaisilla mailla on tällä hetkellä. Ja suoraan sanottuna kriisin jälkeen tilanne on melko hankala eikä sitä voida ratkaista niin kuin yleensä. Ja tästä syystä uskon, että ESIR on hyvä ratkaisu, jotta voidaan näihin puutteisiin puuttua. Se, että meillä on investointikuilu. Kiitoksia paljon. Germany is very strict, eh, so. Mitä voin tehdä? Puheenjohtaja on hyvin tiukka. Case Swinburne. Kiitoksia Case Swinburne ECR-ryhmästä. I will keep my questions very... Aion puhua lyhyesti, jotta teille ei hiukan enemmän aikaa ja voitte palata johonkin kysymyksiin, joihin ette ehtinyt vastata vielä kunnolla. Kiitos avauspuheenvuorosta. Kysymys tänä aamuna liittyy valiokunnan tavoitteeseen pyrkiä arvioimaan teidän pätevyytänne tehtävään varatoimitusjohtajana. Ja tuossa roolissa te joudutte varmistamaan sen, että ESIR, ESIRin investointivalinnat vastaavat asetuksen määräyksiä, joten te olette ollut jälleenrakennus- ja kehityspankissa ja kehittäneet siellä taitoja, jotka ovat olennaisia uutta roolia varten. Voitteko selittää meille, miten varmistatte, että investointikomitea täyttää oman tehtävänsä ja valitsee toimivia hankkeita ja tästä eteenpäin, oletteko varma, että voitte ohjata kahdeksan investointiasiantuntijan komitea, oletteko aiemmassa työssä missä vaiheessa koordinoinut tällaista asiantuntijapaneelia samalla tavalla? membre du groupe... Kiitoksia. Onko ECR-ryhmästä toinen jäsen, joka haluaisi käyttää puheenvuoron? Kaikki on ilmeisesti tullut jo sanotuksi ECR-ryhmän puolesta, joten olkaa hyvä. Well, the answer is yes, I have... Vastaus on kyllä. Minulla on hyvin kattava, laaja kokemus asiantuntijaryhmien ohjaamisesta hankkeiden tapauksessa, ja kun olen työskennellyt hankkeiden parissa, olen johtanut hyvin mutkikkaita asian, hanke, tällaisia hankkeita joukkueita ja tällä hetkellä johdan investointirahastoa, Länsi-Balkanin investointirahastoa, jota johtaa raho- rahastopäällikkö ja minä olen sen toimitusjohtajana olen hyvin tietoinen dynamiikasta ja tietoinen omasta tehtävästäni. Siis että toimitusjohtajahan on investointikomitean puheenjohtaja, mutta jos joudun ottamaan hänen tehtäviään, olen varma siitä, että pystyn täyttämään tehtäväni. Mitä tulee hankkeisiin, todellakin investointikomitean täytyy tehdä päätökset. Mitä minä voin tehdä on olla avoin, sanoa mikä on minun vaikutelmani näistä hankkeista ja avata keskustelua, jotta voidaan nähdä, onko niin, että tulostaulukon vaatimukset täytetään ja onko hankkeessa, että se voidaan toteuttaa, mutta viime kädessä investointikomitea tekee päätökset, ei varatoimitusjohtaja. Merci, madame. Kiitoksia ALDE-ryhmän puolesta. Edustaja Dupre, olkaa hyvä. Puheenjohtaja kyseessä en ole minä, vaan kollegani. Jaamme tehtävät. Thank you very much for the introduction. Paljon kiitoksia tästä johdannosta. Minulla on kaksi eh, kysymystä. ESIR luotiin, jotta yksityistä pääomaa saataisiin houkuteltua. Teillä on kehityspankki tausta aivan selvästikin. Minkälainen strategia teillä on tällaisen lisäpääoman houkuttelemiseksi yksityiseltä sektorilta? Toiseksi ja tämän voisin myöskin herra Moltarelle esittää kysymyksenä. Teillä molemmilla on julkisessa rahoituksessa ja julkistaloudessa taustaa, mutta esiin on tarkoitus mennä hyvin korkealle korkean riskin alalle, riskipääomarahoitukseen, riskipääomaan, pk-yrityksiin niin edespäin. Teillä ei ole tämän tyyppistä taustaa eikä kokemusta kummallakaan. Kuinka voitte varmistaa sen, että tämän esirahaston eikä vain investointipankin hallinnoima osuus tulee todellakin keskittymään näille aloille, jotka tuottavat kaikkien suurinta lisäarvoa ja tuottoa Euroopan taloudelle. Olemme puhuneet hyvin paljon investoinneista, mutta tässä todellakin kyseessä on myöskin se, että me tarvitsemme kasvupääomaa ja investointeja PK-yrityksiin. Sylvie Goulard. Kiitoksia puheenjohtaja. On hienoa, että olette paikalle, koska raha, tämä on rahasto, joka haluaa investoida tulevaisuuteen ja tulevaisuuteen tämä toimisi paremmin, jos tämä periaatteet otetaan huomioon, mutta haluan keskittyä yhteen asiaan. Kyse on inhimillisestä pääomasta, joka on yksi niistä asioista, joihin on vaikein investoida, ja siihen täytyisi kuitenkin investoida erittäin nopeasti, kun ajatellaan tiettyjä maita, tai esimerkiksi monet nuoret eivät löydä työtä. Joten miten nyt erityisesti käsitätte tämän kysymyksen liittyen inhimilliseen investointiin? Kiitoksia. Olkaa hyvä. Vous avez la parole pour répondre. Thank you very much. Kiitos. Ensinnäkin, mitä tulee riskipääomaan, olette aivan oikeassa, kuten sanoin avauspuheenvuorossa. Meidän täytyy ponnistella sen varmistamiseksi, että yksityinen sektori on tietoinen esirin mahdollisuuksista niin, että ne ovat mukana ei vain osarahoittajana, vaan myöskin mahdollisena julkisena sen kehittäjinä. On paljon kysyntää korkeariskisille investoinneille, riskipääomaa edellyttäville investoinneille, erilaista, erilaista in, in, innovaatioista ja teknologisista yrityksistä. Luotan täysin investointirahastoon. millä on, on tehnyt havaintoja sen toiminnasta tähän asti. Sillä on hyvä maine viimeisiltä 15 vuodelta siinä, miten se on hallinnut ja päätöksen hyvin hankkeita, jotka on täytetty kosmen puitteissa ja myöskin monissa alueissa, joissa on ollut mukana riskipääomaa. Olen tietoinen siitä, että olemassa olevan infrastruktuuria käyttäen ja käyttäen pääomaa, jota on esirissä, voidaan kattaa investointikuilu nimenomaan korkeariskisissä investointitarpeissa. Toisaalta tarkoituksena on tehdä lisäponnisteluja, jotta voidaan kehittää suoraa pääomainvestointeja ja riskijakamisinvestointeja. Ja tämän tuotteen kehittäminen on käynnissä tietääkseni, joten siihen menee vielä aikaa, mutta toivon, että seuraavien parin kuukauden aikana on puitteet, jotka mahdollistavat sen, että pankki voi myöskin ottaa tämän tyyppisiä pääomainvestointeja, jotka tai huolehtia niistä, jotka koskevat yrityksiä. Te puhuitte myös siitä, että on tarvita investoida inhimilliseen pääomaan, ja on hyvä, että koulutus ja, ja sen mikrorahoitukset, ja mikrorahoitukset ovat yksi äh, tukikelpoisista sektoreista äh, esirin puitteissa. Kuitenkaan ole täysin selvää, onko riittävää kysyntää, ajattelen tällaisia hankkeita, onko kysyntää riittävästi, ja jos sitä ei ole, on ponnisteltava sen varmistamiseksi, että on olemassa tällaisiakin hankkeita, jotta niihin tehdään investointeja. Kiitoksia. Seuraavana GUE-ryhmä. Jan Rieda, olkaa hyvä. Ähm, I'm going to keep these questions quite short. No minä puhun lyhyesti nyt. Haluaisin kuulla, miten aiotte Esimerkiksi kun ajatellaan julkista pankkisektoria, miten aiotte jakaa, taata sen, että PK-yritykset saadaan tähän, ja onko se myöskin tärkeä komponentti tointanne, ja, ja myöskin kun ajatellaan tätä julkista pankkitointa, SPVn osalta, niin monet jäsenvaltiothan eivät toimi ollenkaan hyvin tässä kohtaa. Miss Edustaja Dymassi. Aikaisemmin te totesitte, että arvioitte investointiprojektit eh, tapauskohtaisesti. Meillä on ollut esimerkki, ellen erehdy, eh, energiainvestointirahastosta ja sen vaikutuksista äm, globaalista REACH-hankkeesta, jonka EIP niin kutsuttu varasto hyväksyi, mutta tässä ehkäpä hyöty muualla globaalisti painaakin eurooppalaisten veronmaksajien harteilla. Jos ajattelette, että arvioitu projektit hanke hankkeelta, kuinka olisitte toiminut tässä, toiminut tässä tilanteessa? I'm not aware of the... Tietoinen hankkeessa, jota te ajattelitte, kuitenkin minä pidän periaatteesta kiinni, joten eh, Eserin takuut voivat kattaa vain sellaiset riskit, jotka liittyvät hankkeisiin, jotka toteutetaan EUn jäsenvaltioiden puitteissa, eikä Eserin tulisi kattaa riskejä, jotka ovat peräisin muilta markkinoilta tai EUn ulkopuolella. Tässä mielessä minä en olisi iloinen siitä, enkä olisi hyvä, en pitäisi hyvänä sitä, että takuilla katsottaisiin riskejä EUn ulkopuolella. Jos on kysymys rajoittelevasta yhteistyöstä, sellaistakin voi olla, mutta siitä huolimatta, jos me tarkastelemme näitä rajoittelevia hankkeita, meidän on nähtävä, mikä on se lisäarvo, jota syntyy Euroopan kasvulle ja työpaikkojen luomiselle. Tämä on hyvin erityinen kysymys ja minun on vaikea arvioida sitä, jos sen tunne täsmällisesti tätä hanketta. Mutta tällä hetkellä minä en sallisi eh, esirin takuun kattaa riskejä, jotka tulee maataloudellisesti muualta kuin EUn alueilta. Ja täytyy ottaa huomioon tämä ehdollisuus. Mistä julkisista pankkeista te olitte puhumassa? Olen pahoillinen, joudun kysymään tämän uudestaan. Niin puhuin. Irlannissa meillä ei ole tuollaista julkista pankkijärjestelmää joiden kautta PK-yritykset voisivat saada rahoitusta, joten miten voitte vaikuttaa tähän niin, että myöskin mikrorahoitusta saadaan ja PK-yritykset ja myöskin sosiaaliset toimijat saisivat tätä, koska tämä tilanne on hyvin erilainen kuin esimerkiksi Saksassa tai muissa maissa. Um, I... Näissä tapauksissa minusta meillä on hyvin suora ratkaisu. Käytämme olemassa olevia ohjelmia, takuita mikroluototukselle, jossa käytetään välittäjiä, jossa raamme riskin heidän kanssaan tai takaamme likviditeetin näille välittäville tahoille, jotta PK-yritykset saavat rahoitusta, mikrorahoitusta, mutta ei ole välttämätöntä se, että on olemassa jokin julkinen pankki, jotta voidaan tehdä mahdollisiksi PK-yrityksille. Se voidaan tehdä helposti myöskin muita rahoitusvälittäjiä ja yksityisiä pankkeja käyttäen. Itse asiassa eivät kaikki julkiset pankitkaan toimi tehokkaasti tai hyvin, niin että ne voisivat harjoittaa yhteistyötä Eserin kanssa. Merci, madame. Kiitoksia. Edustaja Maragall, vihreiden puolesta, olkaa hyvä. Kiitos, kiitos, Robert Salva. Kuuntelimme herra Moltereria, joka ehdostaa jatkuvuutta, ajatellen Euroopan investointipankin kulttuuria ja tällaista pientä riskejä ja sitten te olette uuden edustaja, siis se, mitä Eseri mitä saat tulevaisuudessa ja se jotakin sellaista, mitä te haluatte sitten esittää. Voisin ajatella tällaista tasapainoa, ajattelen täydentävyyttä ja siirryteen vaatimuksia ja mahdollisuuksia, jotka liittyvät esimerkiksi alueellisten ja paikallisten pankkien mahdollisuuksia hankkeiden kehittämiseen. Haluaisin kysyä teiltä, mitä takuita voitte antaa meille siitä, että ei synny tilanteita, jossa on hankkeita, joita, josta, josta syntyvät tappiot kääntyisivät kansalaisten äh, kannettavaksi. Puhun tästä, puhun tästä, puhun tästä hankkeesta Castro, joka oli jo esillä. Tai investointit, jotka eivät ole tavoitteiden mukaisia, siis Eurooppa 2020 tavoitteiden mukaista, josta on puhuttu, että ne suljettaisiin pois eh, Esirin hankkeiden joukosta. Ja vähän puhuttiin aiemmin tästä energialan tehokkuudesta tai ajatellen yleisemmin asiaa. Miten voidaan toimia sen välttäminen, että Estri, Esir painottaa tai aiheuttaa lisää epätasa-arvoa erinäisten alueiden välillä Euroopassa? Miten täytä siis toimia niin, että Esir ei olisi pelkästään vain uusi rahoitusväline, vai pelkkää Euroopan historiapankin toiminnan laajentamista pääomallisesti, vaan miten saadaan aikaan älykästä, kestävää kehitystä, niin saadaan aikaan myöskin tasapainosta kehitystä kautta Euroopan unionin. Tämä olisi kysymys, johon pyytäisin vastauksen. Le parole est à Bas Ekut. Kiitoksia Bas Ekut, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kaksi kysymystä liittyen tulostauluun. Te mainitsitte tulostaulun pariin otteeseen joten pari kysymystä siihen liittyen. Ensinnäkin, jos tarkastelette liitettä, niin siellä mainitaan, että tulostaulua se on investointikomitean väline, jota priorisoidaan EU-takuu, mutta tällä hetkellä tulostaulussa on arvio ainoastaan eri pilareista. Miten käytätte tulostaulua, että todellakin priorisoitte eri hanke ehdotuksia. Haluaisin kuulla teitä, miten tuo priorisointi tulostaululla tapahtuu. Ja sitten toisekseen tulostaulusta niin ikään – sanotaan, että se varmistaa investointikomitealle avoimen ja riippumattoman arvion EU-takuun mahdollista käytöstä. Ja haluaisin kysyä teiltä, miten näette nyt tuon tulostaulun avoimen käytön, eli toisin sanoen, miten viestitte Euroopan parlamentin ja ekonvaliokunnan valiokunnan suuntaan, kun me haluamme tietää tarkemmin, miten tulostaulua käytetään hankeehdotuksiin ja miten tuo avoimuus sitten otetaan siinä huomioon, joka erityisesti mainitaan tämänhetkistä asetuksessa. Kiitoksia. Ruotsana, olkaa hyvä. I, I can see that you have high... Huomaan, että teillä on korkeita toiveita. Toivotte, että kaikki toimeenpannaan ja kaikki luonnollisesti pyritään tämän toiveen täyttymiseksi tekemään. Meillä on asetus olemassa ja me voimme kuitenkin vain seurata sitä, mitä asennuksessa on määritelty. Kun puhutte vain väärien hankkeiden valinnasta, minun näkökulmani on se, että hyvin nopeasti alkuvaiheessa meidän täytyy operatiivisen tiimin kanssa tehdä yhdys, yhteistyötä, että voimme varmistaa sen, että hanke, joka aiotaan esir tuella toteuttaa, on todellakin sääntöjen mukainen ja tämä tulostaulukko tulee olemaan osa investointikomitealle annettavaa hankkeen esittelyä. Investointikomitea tulee selkeästi tekemään selväksi, valintansa ja perustansa näissä hankkeiden valinnoissa. Minä todellakin pyrin varmistamaan sen, että hankkeiden ajilla on vahva projekti ja mahdollisuudet vakuuttaa sekä minut että investointikomitea hankkeestaan. Meillä on kolme pilaria ja ähm, kestän, että jokaisessa pilarissa on omat indikaattorinsa ja uskoakseni tärkeää on se, että me ja parlamentti antavat äh, kantansa siitä, missä jokaisen pilarin painopiste on, mikä on tärkeä alue, kun meillä on hankkeita jo käynnissä. Meillä on luonnollisesti velvollisuus raportoida teille niistä ja minä tulen olemaan käyttäjänne. Me voimme keskustella toiminnasta ja sen etenemisestä, jotta näkisimme, kuinka järjestelmä todellisuudessa toimii, että voimme varmistaa sen, että tulostaulukko heijastelee todellisuutta ja että se on ähm, investointikomitean päätöksille hyvä pohja, että se sisältää sen informaation, jonka te haluatte saataville ja jotta te voitte nähdä, että me olemme kylliksi painottaneet tiettyjä kriteerejä kuin täydentävyyttä, äh, yksityistä äh, pääomaa, lisää arvoa, Euroopan politiikan päämääriä ajatellen, että kaikki on mukana. Kiitokset. EFDD-ryhmästä Markon Sani, olkaa hyvä. Joo. Niin, kiitoksia. Minulla on kysymys Esirin rooliin liittyen. Tiedämme, että hyvin monet yritykset eivät investoi Euroopassa ei siksi, että heillä ei olisi likviditeettiä tai varoja, vaan koska kysyntää ei ole. Tämä on yksi suurimmista ongelmista, joka meillä tällä haavaa on Euroopassa. On liian vähän investointeja yritysten taholta. Joten kysymykseni kuuluukin, miten ESIR edistää niinkään tuota tarjontaa, vaan investointien kysyntää ja Miltä sitten nuo niin sanotut makrosektorit näyttävät, jotka esirin ja investointin kautta sitten to, voisivat toimia tehokkaammin ja näin myöskin sitten edistää tuota kysyntää. No sitten vielä viimeinen kysymys. Jos teidät nyt valitaan varatoimitusjohtajaksi, miten käsittelette sitten sitä ongelmaa, jos saadaan julkisia investointeja, äh, yksityisiä investointeja sellaisiin sektoreihin, jossa kyse on peruspalveluista, jossa usein yksityistäminen äh, ikään kuin rajoittaa kansalaisten pääsyä, eivät voi käyttää näitä palveluja, esimerkiksi koulutus. Grazie Presidente. Marko Valli. Eh, allora, rapidamente, per... Kiitoksia puheenjohtaja hyvin nopeasti. Kun ajattelemme eh, kestävän kasvun rakentamista, työpaikat ovat tärkeitä ja usein niitä syntyy PK-yrityksissä eikä niinkään suuryrityksissä. Oletteko samaa mieltä tässä ja kuinka aiotte taata sen, että PK-yritykset pääsevät eh, osalliseksi Junckerin suunnitelmasta. Usein suuret yritykset hän saavat kaikkein suurimman palan kakusta. Ja sitten tämä kaasun varastointihanke. Voisiko tällainen hanke olla esirahoitteinen? Ruotsana, olkaa hyvä. In terms of, um, SM... Siis, PK, aloitan ensimmäisestä kysymyksestä. Minä olisin hiukan eri mieltä. Likviditeetti ei ole ongelma. Monet selvitykset ovat osoittaneet, että likviditeetti ei ole ongelma, vaan investoijien halukkuus ottaa riskejä. Ja olen yhtä mieltä tästä. Olen nähnyt tämän omasta kokemuksestani pankkitoiminnassa Euroopan jälleenrakennus- kehittämispankissa. Ja ajatellen tätä ähm, investointi silloin jaetaan riski pankkien kanssa. Olemme valmiita antamaan luottoa pk-yrityksille, koska, ja silloin pankit ovat valmiita antamaan sen, koska he saavat esirin kautta takuu tämän ohjelman mukana sitten mitä tulee hankkeriskeisiin ja markkinariskeisiin laajemmissa hankkeissa, joka mahdottaisi muuta yksityissektoria tulemaan mukaan ja investoimaan näihin hankkeisiin, on tämä kattaa kysymys, jotka liittyvät PK-yrityksiin, on aivan oikein, että kehittyneissä talouksissa PK-yritykset tarjoavat eniten työpaikkoja. Ja olen nähnyt uudemmissa jäsenvaltioissa, että ongelmana on se, on, pk-yritysten ongelmana on se, että puuttuu rahoitusta, koska pankkien täytyy täyttää tiettyjä vaatimuksia ja hinta on myöskin liian korkea rahalle, joten pk-yritykset eivät pysty ottamaan luottoja joten tuotteet, jotka ovat näin erityisesti kohdennettuja, joissa on riskin jakamista ja takuuta, ja sitten toisaalta myöskin pääomahankkeet olisivat hyvin tärkeitä myöskin pk-yrityksille, jotka pystyvät tarjoamaan enemmän työpaikkoja kansalaisille. Mitä sitten tulee siihen, sallisinko investointeja tällaiseen varastoihin, en tiedä, tukikelpoisvaatimukset voivat sallia minkälaisen hankkeen tahansa, joka vastaa kriteerejä, jotka on menetty siinä, miten myönnetään tukea, eli lisäarvo, työpaikkojen luominen, panos energiatehokkuuteen ja strategiseen infrastruktuuriin. Merci pour le groupe INF. INF-ryhmästä Edustaja Zoltek, edustaja Mono. Eivät ole paikalla, joten olemme päässeet päätökseen. Rovat Salova, teillä on kaksi minuuttia aikaa vielä täydentää ja käyttää loppupuheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, Paljon kiitoksia siitä, että annoitte minulle aikaa tälle keskustelulle tänä iltana. Täytyy sanoa, että olen hyvin vaikuttunut siitä, kuinka korkealaatuista tämä keskustelu on ollut ja kuinka korkeatasoisia nämä kysymykset ovat olleet. Odotan innolla yhteistyötä tehtävän astuttuani kanssanne ja toivon, että Euroopan parlamentin ja muiden sidosryhmien kanssa tehdyn työn jälkeen kolmen vuoden päästä voimme olla ylpeitä esiirin eh, tavo- saavuttamista tavoitteista. Tämä ei tule olemaan helppoa, mutta minulla on suuret toiveet melkoisen myöhä on jo, joten en puhu tämän pitempään. Pääsemme illalliselle tai poistumaan. Paljon kiitoksia, kiitoksia Rovat Sanova. Näin olemme päässeet kuulemisten päätökseen. Nyt keskeytämme viideksi minuutiksi kokouksemme. Dix minutes. J'invite euh, les, les candidats kymmeneksi minuutiksi. Kymmeneksi minuutiksi. Ja pyydän, että ehdokkaat eh, ja kokousta seuranneet eh, ulkopuoliset henkilöt poistuisivat eh, salista. Te voitte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 President. Yes, Mr. Maragall, yes. Mr. Maragall, olkaa hyvä. Oh my... Minulla ei ole äänestyskorttia mukana, voinko äänestää kättä nostamalla? No. Tämä on salainen lippuäänestys. Haluan siis näyttää salaa sitten, miten äänestän. But, uh, sorry. Okay, but... Uh... No niin, hyvä. Anteeksi, ymmärsin. Eli että tässä neuvonpito olisi kestänyt äh, hyvin lyhyen aikaa ja että täällä saisi olla vain jäseniä, niin tämä on aivan normaali menettely. Joten pyytäisin, että ainoastaan jäsenet ovat paikalla ja esittelijä tässä puhuu lyhyesti, minuutin, kaksi minuuttia, ja sen jälkeen sitten siirrytään äänestämään. Niin. Jos ihmiset ja sihteeristö